Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Pyytäisin teitä istutumaan. So let's start our session two. Aloitamme nyt toisen kokousosion, jonka aiheena on pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni, sisämarkkinat rahoituspalveluiden suhteen Haluan toivottaa tervetulleeksi Hugo Bassin FISMA-pääosastosta Andrea Enrian. Hän on pankkiviranomaisen puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi myös Burkhard Baltsin. Hän on esittelijä rahoituspalvelulainsäädännön suhteen. Hänkin käyttää puheenvuoron. Alkuun muutama huomio. Rahoituskriisi nosti selkeästi esille heikon säätelykehyksen ja globaalin ja Euroopan tason rahoitusintegraation puutteiden seuraukset. Tarvitaan siis uudistusagendaa. Tätä kautta syntyy syvällisiä muutoksia kansainväliseen ja sisä, sisämarkkinoille EU-ssa, kun kyse on rahoituspalveluista. Näiden muutosten merkitys ja kunnianhimon taso pankkiunionin, unionin ja myös sisämarkkinoiden suhteen vaatii sitä, että tehdään selkeä ero totta kai roolien ja toimivaltuuksien suhteen Euroopan tason ja kansallisen tason välillä. Ja mielestäni vaaditaan myös vahvaa yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille. Nyt meille tarjoutuu oikein hyvä mahdollisuus keskustella siitä, miten voimme parantaa tätä yhteistyötä. Kyse on sekä lainsäädännöstä että myös valvonnasta ja poliittisesta valvonnasta. Lähdetään liikkeelle pankkiunionista. Se on tietysti kaikista relevantein ja kunnianhimoisin hanke. Me olemme jo huomattavia radikaalejakin muutoksia toteuttaneet. Euroopan parlamentilla on lainsäädäntörooli ja myös merkittävä poliittisen valvojan rooli. Meillä on toimielinten välinen sopimus EKPn kanssa. Kyse on siitä, miten määritellään rakenteellinen yhteistyö myös kansallisten parlamenttien kesken, jotta valvonta todella toteutuu paremmin silloin, kun kyse on viranomaisten työstä tällä, tällä alalla määrittelisin kolme aluetta, joista meidän tulisi keskustella. Ensinnäkin pankkiala, sitten pääomamarkkinakysymys. Eli miten voimme varmistaa tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet, yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ja toisaalta voimme sovittaa yhteen tarpeen saada äh, lähentymistä sääntelyssä ja toisaalta voimme varmistaa terveen moninaisuuden pankkimallien käytössä kautta EUn. Meillä on pieniä ja suuria pankkeja, markkinariskiä, luottoriskiä, erilaisia määriä. Eli miten voimme varmistaa lähentymisen, konvergenssin ja saman aikaan varmistaa myös sen, että otamme huomioon moninaisuuden. Toiseksi, miten löydämme optimaalisen tasapainon vakauden ja toisaalta kasvun suhteen. Vähennämme riskejä ja vältämme suhdanteen mukaisuutta. Ja tämä vaikuttaa totta kai reaalitalouteen. Uskon, että me olemme etenemässä oikeaan suuntaan. Meillä on komissiolta uusi paketti, joka on tasapainoinen. Siinä on mukana myös tämä vakavaraisuusdirektiivi, sitten riskivähennystoimia, on tehostettu. Meillä on myös toimia ja määräyksiä infrastruktuurirahoituksesta. Eli miten pääsemme oikeaan suuntaan? Baselin neuvottelut myös ovat hyvin tärkeä osa tätä koko kysymyskenttää. Meidän tulisi saada aikaan tasapainoinen lopputulos. Siihen me tarvitsemme vahvoja globaaleja standardeja, jos, jotta esimerkiksi äh, riskipainotettujen varojen osuutta voidaan äh, tarkastella ja korjata. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti tiettyihin pankkitoiminnan malleihin ja uusiin äh, pankkitoiminnan malleihin. Ja kolmanneksi, miten puutumme sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat ikään kuin jäännettä vanhasta. Eli miten voimme älykkällä tavalla kriisiratkaisuja ja elvytyspuitteistoa käyttää hyödyksi ja varmistaa sen, että säännöt mahdollistavat jonkin määrän joustavuutta. Kyse onkin siitä, miten voimme käyttää kehystä ja puuttua asianmukaisesti näihin Äh, suuriin kysymyksiin, jotka liittyvät järjestelemättömiin lainoihin. Ymmärsin, että eilen herra Enria seminaarissa esitteli hyvin tärkeitä ehdotuksia, merkittäviä ehdotuksia. Olemme lukeneet tästä tiedotusvälineestä. On hyödyllistä, että nyt voimme kuunnella teidän näkemyksiänne, herra Enria, ja saamme myös selkeytystä tiettyihin kysymyksiin. Eli jos ja kun, tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen ehdotus, jos voisimme rakkeen, äh, rakentaa tällaisia varanhallintayrityksiä, jotta voidaan nämä järjestelemättömät lainat arvostaa todelliseen markkinahintaan ja sitten tappiot mahdollisesti viime kädessä hoidettaisiin pankeissa – Miten tämä mekanismi voisi toimia? Hinnanmäärittely ensinnäkin, ex post, ex ante, arviot, yhteisen resurssien käyttö ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä ja toivon, että voitte kertoa meille hieman näistä aiheista. Ja viimeisenä haasteena on tietenkin pankkiunionin valmiiksi saaminen. Se on varmasti vaikein haaste. Se liittyy nykyisen epäsymmetriään äh, yhteisten sääntöjen ja instituutioiden suhteen ja toisaalta taas äh, resurssien suhteen. Meillä on epätasapainoa riskin vähentämisen ja riskin jaon osalta. Mielestäni tämä myös vaarantaa ne pyrkimykset, joita meillä on rajoittaa riskiä. Eli täytyy pankkien ja, ja valtioiden välinen kytkös tässä saada poikki. Eli pankkiunioni täytyy saada valmiiksi. Mitkä ovat elementit tässä? Turvajärjestelyt, yhteinen talotussuoja, mekanismi. Olemme tietoisia tämän hankkeen herkäluontoisuudesta. Me työstämme talletussuojakysymystä. Tämä täytyy ratkaista älykkäällä tavalla ja toivon, että kun keskustelemme näistä aiheista kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, niin se todella auttaa meitä. Ja lopuksi pääomamarkkinaunionin toteuttaminen – paremmin toimivat pääomamarkkinat, joissa riskinjako toteutuu paremmin ja näin rahoitusvaihtoehtoja on enemmän käytössä ja tämä on koko Euroopan talouden kannalta myönteistä. Pankkiunionin jälkeen äh, saadaan aikaiseksi pääomamarkkinaunioni kaikissa jäsenvaltioissa ja tämä on tärkeä askel, kun haluamme emun valmiiksi. Johdonmukaisuuden varmistaminen sääntökirjassa rahoituspalveluiden osalta on yksi prioriteeteistamme valiokunnassamme. Kun toimintaohjelma komissiossa käynnistettiin, parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmansa. Basin mietinnön hän varmasti sitä esittelee. Tarkoitus on arvioida kumulatiivisia vaikutuksia, mahdollisia porsaanreikiä ja myös kielteisiä ta- mm, vahingossa syntyneitä vaikutuksia, joita tällä on. Komissio on julkaissut tiedonannon tästä uudesta puitteistoista rahoitusalalla ja puuttuu tiettyihin kysymyksiin, jotka nousivat esille myös päätöslauselmassamme. Komission toimet sisältävät muun muassa tämän toimintasuunnitelman, joka on hyvä lähtökohta, kun pyritään pääoma sisämarkkinoihin EU-ssa. Meillä on lainsäädäntöaloitteita tällä alalla – trilogit esitteestä on saatu päätökseen ja sitten kaksi asetusta on vielä käsittelyssä. Kyse on siis myös riskipääomasta. Me jatkamme emun kehityksen seurantaa, ryhdymme seuraaviin vaiheisiin, tunnistamme puutteita olemassa olevassa lainsäädännössä. Ja komissio on käynnistänyt myös julkisen kuulemisen, kun ajatellaan äh, keskipitkän aikavälin välitarkastelua. Tämä on tärkeää, jotta voimme kunnianhimon tasoa tässä koko hankkeessa kohottaa. Eli haluamme olla täysin mukana näissä seuraavissa vaiheissa. Ja on hyvä, että meillä on mahdollisuus keskustella kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Antaisin nyt puheenvuoron ensin herra Ugo Bassille, sitten Andrea Enrialle, sitten Burkhard Paltsille. Yeah, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentaarikot. Kiitoksia tästä kutsusta. Näin saan tilaisuuden esittää tiettyjä kommentteja siihen, mitä puheenjohtaja Gualtieri jo esitti, erityisesti mitä tulee pääomamarkkinaunioni hankkeeseen. Minulla on kunnia olla siitä vastuussa. Samoin puhutaan tuloksista, joita on saatu tästä konsultaatiokierroksesta, jonka komissio aloitti. Aloitan asiasta, jonka Rola Gutteri otti esille, tämän valiokunnan laatima päätöslauselma Ja Eurooppa Vals viittasi siihen myös tämä teksti laadittiin yli vuosi sitten ja siinä oikeastaan kehotettiin komissiota tarkastelemaan erittäin tärkeää kysymystä, nimittäin kun ajattel, nimittäin koskien rahoituskehystä, joka saatiin aikaan aikaan pitkällä menen uudistuksien myötä rahoituskriisin yhteydessä. Sopiiko tämä järjestely edelleen tähän tilanteeseen? Täyttääkö tarkoituksensa, jos rahoituspalvelujärjestely auttoi reaalitalouden rahoittamista. Sehän pitäisi olla tässä tavoitteena. Me lähdimme liikkeelle tästä tämän konsultatikerroksen yhteydessä ja kerron tästä kuulemisesta, konsultaatiokierroksesta hiukan enemmän jälkikäteen. Mutta Ihan alusta lähtien Junckerin komissio keskittyi kovasti pääomarkkinaunioniprojektiin. Sitä käsiteltiin ja pidettiin yhtenä ykkösprioriteettina puheenjohtaja Junckerin kaudella jo ennen kuin tämänhetkinen komissaari asiasta valittiin. Ja tarkoituksena oli juuri luoda syvemmät, integroituneemmat markkinat pääomalle, jotta pääoma liikkuisi vapaasti. Sieltä, missä pääoma on liikaa, sinne, missä tarvitaan tarkoituksen. Tarkoitus oli aina sama varmistaa, että ra- tällainen palvelee reaalitalouden rahoittamista. Alusta lähtien aloimme tunnistaa eri aloitteita, jotka vaikuttaisivat näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja ensimmäinen vaihe oli toimintasuunnitelma, joka alkoi 2015. Sen yhteydessä ilmoitimme eri aloitteista mukaan lukien sen, että tarkastellaan uudestaan esitedirektiiviä ja arvopaperistämislainsäädäntöä ja miten sopeutetaan Euroopan riskipääomasääntöjä, jotta ne ovat helpommin käytettävissä. Kaikki tämä on jo lähtenyt liikkeelle, niin kuin puheenjohtaja Gualtieri sanoi. Ja nyt ollaan sitten siirtymässä muihin aloitteisiin, jotka olivat mukana toimintasuunnitelmassa. Ja asteittain nyt täytäntöön pannaan tätä kaikkea. Oli myös erittäin tärkeä se, minkä julkaisimme julkaisesti sanoimme 2016 syyskuussa, kun siis annoimme tämän tiedonannon pääomamarkkinaunionin hankkeesta. Tiedonanto oikeastaan vastasi kysymyksen, jota silloin kovasti mietittiin, nimittäin onko tässä hankkeessa vieläkin järkeä Brexit-tilanteessa. Ja vastaus, jonka annoimme tiedonannossa, oli todella selvä ilman minkäänlaisia varauksia. Ja vastaus oli kyllä. Pääomaunioni on tarpeen, mutta meidän pitää vielä nopeuttaa uudistuksia, jotka ovat jo meneillään. Ja todennäköisesti meidän täytyy myös lisätä kunnianhimoa tässä hankkeessa, joten tämän tuloksena Olemme tutkineet muita aloitteita, olemme identifioineet muita toimintatapoja ja olemme jopa puuttuneet alueisiin, joita pidettiin vähän tabu-kysymyksinä tähän mennessä. Teimme muun muassa ehdotuksia, jotta voitaisiin harmonisoida joitakin aspekteja kansallisista maksukyvyttömyyslainsäädännöistä, jota antaisin hyville yrittäjille yrittäjillä toinen mahdollisuus konkurssin jälkeen, että tämä ehdotus hyväksyttiin viime vuoden lokakuussa. Nyt me pohdimme mahdollisuutta ottaa käyttöön esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustavan eläketuotteen, joka voisi täydentää tietenkin kansallista eläkejärjestelmää ja se voisi olla hyvä investointiväline tulevaisuudessa. Tällainen ehdotus saatetaan hyväksyä myöhemmin tänä vuonna. Niin kuin herra Gualtieri sanoi, olemme keräämässä viimeisiä ajatuksia sidosryhmiltä kaikilta, jotka haluavat myötä vaikuttaa keskusteluun konsultaation kautta, joka lähtisi liikkeelle muutama viikko sitten. Me, tämä jatkuu maaliskuun 17. päivään saakka. Konsultaatiosta löytyy helposti tietoa nettisivultamme ja kysymys on ihan yksinkertainen. Me oikeastaan kysymme, mitä tähän mennessä on tehty, pidetäänkö tätä riittävänä vai pitäisikö vielä mennä pidemmälle tai pitäisikö miettiä uusia aloitteita. Tärkeää on, että tämä kaikki myötä vaikuttaa keskivaiheen tarkastelun laatimiseen tämän vuoden kesäkuussa ja jälleen kerran panemme tämän, nämä tulokset merkille ja ehkä tai mahdollisesti laadimme toimintasuunnitelman tämän komission loppuvirkakaudeksi, tai ehkä se jatkuu myöhemmin myöhempäänkin ajankohtaan. Kommentit tästä asiasta siis ovat todella tervetulleita ja kaikkien pitää suhtautua tähän luovasti. Pääomamarkkinaunioni on erilainen mm, väline, ei ole vain lainsäädäntö, vaan myös tiedonvaihdosta ja eri aloitteista, jotka voivat olla yri- sektorijohteisia ja valtiojohteisia, joten kaikille tässä on kyllä oma rooli ja kaikkeen pitäisi myötävaikuttaa projektiin, joka pyrkii tällaiseen yritysystävälliseen kasvustaviseen toimintaan ja tässä tarvitaan kaikkeen tukea. Tämän, tässä rinnakkain, niin kuin me suoritimme erittäin suuren konsulta- konsultaatiokierron mahdollista toiv- epätoivotusta tahattomista vaikutuksista, joita saattaa syntyä. Saimme satoja vastauksia kyselykaavakkeeseemme ja Tätä kautta komissio on pystynyt saamaan paremman kuvan siitä, miten hiljattaiset muutokset puitteissa ovat vaikuttaneet tahattomalla, ei-toivotulla tavalla, erityisesti mitä tulee ra- rahoituspalveluiden sujuvuuteen tai onko tätä kautta saatu aikaan kasvua ja työpaikkoja. Samalla pitäisi säilyttää rahoitusmarkkinoiden vakaus. Päälopputulokset, niin kuin sanoin, esitettiin viime vuoden marraskuun tiedotus tiedonannossa en käy läpi näitä aloitteita, joihin aiomme ryhtyä konsultaation seurauksena, mutta haluaisin kiinnittää huomioon ne neljään avainalueeseen, jotka tunnistettiin tässä yhteydessä ja sitten myös neljä päätavoitetta, joihin pyritään tutkimuksen jälkeen. Ensinnäkin meidän pitää jatkossakin varmistaa, että sääntömme eivät estä rahoituksen saantia kansantalouksissa, niin kuin sanoin, eri tavoitteita voidaan saada eri keinoin, saavuttaa eri keinoin. Meidän pitää valita sellaiset välineet ja keinot, jotka ovat e- kaikkein kasvuystävällisempiä. Esimerkiksi meidän pitää parantaa rahastoin, rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille, siksi olemme ehdottaneet, niin kuin herra Gualteri sanoi, otamme huomioon kaikki pk-yrityslainat mukaan lukien yli puolentoista miljoonan lainat. Sitä täytyy myös varmistaa, että sekä pankit että vakuutusyhtiöt investoivat pitkäaikaisiin hankkeisiin, kuten infrastruktuurihankkeisiin ja muutokset, joita olemme jo tehneet Solvensi 2 on joka sallii alhaisemmat pääomamaksut investoijat jotka investoivat pitkäaikaisiin hankkeisiin. Tämä on jo mahdollista tässä vaiheessa. Sitten suhteellisuus, suhteellisuussuunnitelmat. Meidän pitää ottaa huomioon koko riskit yrityksissä. Siis koko ei sovi kaikille. En aina ajatellut, että näin on, mutta nyt on saatu kokemuksen kautta erilaista tietoa ja tämä osoitti, että meidän täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota tähän tärkeään periaatteeseen ja me tulemme uudelleen tarkastelemaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, että varmistamme suhteellisuuden toteutumisen. Kolmanneksi poistetaan liiallista byrokratiaa, poltetaan turhaa hallinnosta taakkaa esimerkiksi kun raportoidaan tilanteesta. Ymmärrämme täysin, että raportointitiedottamisvelvoitteet ovat joskus varsin hankalia ja raskaita, mutta toisaalta meidän pitää varmistaa, että sääntelijät ja valvojat saavat tarvitsemaansa tietoa, jotta voivat tehdä kunnolla työnsä. Toisaalta meidän pitää tarkistaa, ettei ole mitään päällekkäisyyttä lainsäädännössä. Tällainenhan pitää tietenkin poistaa jotta yritysten elämä on helpompaa ilman, että vaarannetaan rahoituksesta vakautta. Ja vielä lopuksi lopettelen ihan kohta. Meidän täytyy tehdä sääntelypuistosta johdonmukaiset ja varmistaa, ettei mitään puutteita, epäjohdonmukaisuuksia, päällekkäisyyksiä ole ja pyrimme varmistamaan tämän tarkastelun yhteydessä. Lopetan tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja keskustelun yhteydessä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos, Ugo. Ja nyt Andrea Enria, pankkiviranomaisen puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you very much. It's a great pleasure to... Kiitoksia. Mm, ilo ja kunnia saada olla täällä läsnä. Alkuun yksi huomio. Pari, vuotta, pari viikkoa sitten olin Hongkongissa isossa rahoitusalan konferenssissa ja siellä minun kiinnitin huomiota sitä, millä tavalla, kuinka kirein äänenpainoin Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden tilaa arvosteltiin. Jos ajatellaan kuitenkin, että, että kun kun EU nimenomaan on pyrkinyt koko ajan vahvistamaan tätä markkinoinnin segmentoinnin merkitystä. Jos ajatellaan kuitenkin sitten nämä todellisuus viimeksi kuluneen puolen vuosikymmenen ajalta näyttää ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli me ollaan tässä toimineet kol, kolmella, kolmella ää, sektorilla homogeniset säännöt, yhtenä, yhtenäismarkkinoiden uusi uudistaminen ja reformien toteuttaminen rakenteellisesti ja sitten myöskin tällainen institutionaalinen reformi, tämä valvontaviranomaisen perustaminen ja tällaisen valitustuomioistuimen perustaminen ja näin poispäin ja ajatellaan vaikka taseiden korjaamista ja ylipäätänsä kaikin tavoin rahoituslaitosten pääoma on paljon vakavamman pohjalla kuin tähän asti kautta EU, Mutta tämän tuloksena sitten, kun EUn rahoitusmarkkinoiden integrointi on, on tehostunut, kun sitten taas vastaavasti globaalilla tasolla tilanne on aika lailla stagnoitunut, stabiili, mitään kummempaa ei ole edellisen kriisin jälkeen tapahtunut. Eli että kuitenkin että nämä meidän korjausliikkeemme ovat kuitenkin toimineet ja rajoituspalvelut ovat taas toiminnassa kun on täällä täältä yhteiskomitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Mm, äh, meillä on tässä tarkoitus yhdistää nämä kolme valvontaeliä ja Euroopan systeemisen uudistuskomission äh, ja näin poispäin. Ja sitä kautta sitten äh, pyrkineet pureutumaan mm, sektorin rajat ylittävien intressien ajamiseen niin ikään olemme ajaneet sitten tällaista yleistä riskien arviointia kautta linjan ja rajat ylittävää yhteistyötä kautta linjan laajalti. Niin ikään toteutettua yhteisten intressien eh, nimissä on, on on esimerkiksi markkinoiden infrastruktuurien eriyttämistä mietitty ja yhteistyö, yhteistyö etenee eh, aika valoisissa tunnelmissa. Loppuajankin käyttäisin painottamalla kolme sektoria, pankkisektori, Eh, muutama eh, sana sitten tästä pääomamarkkinaunionista ja sitten eh, yhtä asiaa ei ole vielä sivuttukaan, eli tämä on tämä uusi teknologia rahoituspalvelujen tarinassa. Tässä on toisaalta sitten sääntely yhdellä yhtäältä ja sitten nämä markkinoiden rakenne toisaalta. No niin, pankkitoiminta ensin. Näin institutionaalisesti ajatellen pankkiunionihan on jossain määrin painottamassa juuri sitä, mitä äsken, äsken avauspuheenvuorossa todettiin, eli että hiukan pidemmälläkin mennään, koska se, se edellyttää juuri tätä koko sääntelyn uuden aikaistamista, ja tämähän on erittäin tärkeää. Ja tässä on äh, kopi, äh, äh, tavanomaista nähdä sitten erilaista sääntelyä riippuen siitä, missä pankki tai rahoituslaitos sijaitsee. Eli tämä on erittäin olennaista ja tärkeää jos, jos ajatellaan tällaisia kansallisia ää, äh, intressejä, operatiivisia käytäntöjä ja ylipäätänsä äh, tätä, tätä mekanismia, äh, millä tavalla sitä pystytään koordinoimaan ja muuta Jos ajatellaan tätä koko järjestelmää finanssirahoitusmarkkinoiden aja, toimintaa ei, ei langeta tähän yhden koon malliin tai muuhun tällaiseen, koska on ihan liian vaarallista. Meidän pitää katsoa äh, paljon homogeenisempaan suuntaan, että tämä puitteet ovat äh, yhdenmukaiset ja tietenkin sitten tavallaan räätälöity toki tarpeen mukaan äh, pankkien toiveiden mukaan, jotta pystyvät sitten näihin systeemisiin riskeihin reagoimaan. Tätä taustaa vasten on luvassa kyllä ihan selkeä toimintasuunnitelmakin ihan kohta sillä meidän organisaatioltamme. Seuraava asia, jonka pankki, pankkisaralta nostaisin esille, kuten puheenjohtaja mainitsi. Me, me olemme saaneet rahoitusuudistukset lähes maaliin. Meillä on jo kohta olemassa tämmöinen yhtenäisten sääntöjen kirja olemassa. Sitten siitä, sitä täydentävät tietysti sekundaariset, tois, toissijaiset säännöt ja sitten eh, G20-paketin eh, 2009 mm, vuodelta olevan paketin erilaisten määräysten toteuttaminen on no edennyt oikein hyvin. Se on lähes maalissa, kuten sanottu yleisesti ottaen pankkisektorin uudistamisen. Tässä oli itse asiassa kolme, kolme pilaria. Rakenteiden vahvistaminen, sitten ongelmien tunnistaminen, että pystytään osoittamaan sormella, missä missä vika piilee. Ja sitten tietysti taseiden vahvistaminen kolmanneksi on tärkeä. Tämä rakenteita on vahvistettu tomerasti. Me olemme selvittäneet ongelmia perinjuurin, mutta sitten siinä on, on tietenkin vielä jonkin verran tekemistä tietysti edistys etenee hitaasti. Jos ajatellaan tätä, tätä kahdeksan, yhdeksän vuoden tavoitetta. Se on liian pitkä aika, kun, kun näihin tavoitteisiin pyritään, jos, jos ajatellaan tietysti ase, sääntelyn ja kasvun välistä tasapainoa, miten tärkeää se on sitten pyrkiä saavuttaa on tärkeä sitten siis, äh, pääomavaatimukset ehkä sitten jäykistävät tätä toimintaa. Se voi olla tietenkin yksi, yksi mahdollisuus, mutta, mutta, äh, mutta ei voi sitten johtaa toisaalta semmoista ommetuksiin. Jos ajatellaan, että äh, pankkeja, jossa, joka tase on tukehtumaisillaan, ei, ei sekään hyvä olla tietysti, jos raha ei mihinkään liiku. Tässä on kolme äh, suunnitelman suositustakin tullut meiltä. Ensinnäkin vahvistaa tämän valvontaelimen toimintaa ja toisekseen pyritään sitten parantamaan kansallisia sääntelyverkostoja ajatellen vaikka lainamarkkinoita ja ja, niin, ja ne välttää sitten näiden järjestelmättömien lainojen osuutta, joka useissa pankeissa vielä kuitenkin on ongelmana. Sitten toisekseen meillä on nämä tämä, toisiaiset markkinaajat. Ei, me voi pakottaa pankkeja myymään näitä lainoja, jos ei siellä ole mitään ostaa kysyntääkään. Nyt meillä on enää tällaista kouran erityistä sijoittajia, jotka, jotka, joilla olisi ylipäätänsä halua ja resurssejakaan näille markkinoille investoida, koska meillä ei ole kunnollisia rakenteita näiden lainakauppamarkkinoiden pyörittämiselle Luxemburgissa mainitsin jo eilen kantana, niin että jos, jos tarkastellaan ää, ää, Japanin kriisiä, Pohjoismaiden kriisiä 90-luvulla, Yhdysvaltoja, niin siinä on, on paljon paljon sitten tällaisia ja luottoja siellä että rasittamassa. Nyt ne on raivattu sieltä pois ja tilanne näyttää huomattavasti myönteisemmän, jos ajatellaan juuri tätä eurooppalaista lähestymistapaa ylipäätänsä sitten varanhoitolaitoksiin. Se on myönteistä. Sitten pääomamarkkinoista äsken kuultiin olennainen, mutta meille on kuitenkin tärkeää, että kriisi on osoittanut sen, että että, että jos että Euro, Euroopan talous riippuu, riippuu äh, pankkien rahoituksesta, jos se tukkeutuu, niin myöskin sitten talous alkaa takkuilla. Ja se oli tietysti sitten, äh, tarvitsemme vaihtoehtoisia rahoituslähteisiä. On myöskin olennaista pyrkiä sitten jakamaan tahem, tasaisemmin riskejä, jos ajatellaan raha, ja Komissio on tässä tietenkin oikeassa, oikealla tiellä, että, on, mm, että rahalle, ra, rahauniolle vielä tärkeämpää, rahaliitolle vielä tärkeämpää kuin yhtenäismarkkinoille kaiken kaikkiaan. Tässä tuemme komissiota ja parlamentin keskustelua, ajatellaan tällaisia erilaisia äh, esitteitä rahamarkkinoista, niitä pitää olla nyt täsmentä ja, ja, ja parantaa sisällöltään sitten jos ajatellaan pitkäajan säästäjät ja pitkäajan investoijat, sitten saadaan kytketyksi Euroopan tasolla sellaiseen rakenteeseen, joka tukee pitkän aikavälin investointipolitiikkaa laajemminkin. No niin sitten vähän teknologiset haasteet täältä kauniksi lopuksi. Ne ovat ovat merkittävät uusia pelaajia. On, on tulossa markkinoilla hyvin erikoistuneita eh, pieniä toimijoita ja sitten tietenkin valtavia eh, jättiläisyrityksiä, jotka ovat normaalisti täällä olet mm, toimineet näiden on kuviteltu hyödyttävän rahoituspalvelujen kuluttajia. Tietenkin nostaa tietysti hiukan huolenaiheittakin ja, ja meille sääntelijöinä, meidän sääntelijöinä pitää tietenkin huolehtia siitä, että kuluttajat, kuluttajien suojat turvataan näissä, näissä muuttuvissa olosuhteissa. Näin me olemme tehneetkin. Meillä on kolme, jo vuosittainen tällainen kuluttajapäivä näiden organisaatioissamme ja ajatellaan vaikkapa työpaikkojen automatisointia, robottien mukaan tulo näihin työpaikkeihin sitten henkilötietojen turva, suoja, esimerkiksi sosiaalisen median puitteissa ja tämän tapaisia hankkeita ajamme ja tietysti Euroopan parlamentin tämän saran aloitteet ovat hyvin tervetulleita nekin. Että turhaa sanoakaan, että tietysti Euroopan union on, unioni on tärkeiden päätösten kynnyksellä, mitä tulee sitten näiden markkinoiden rakenteiden uusimiseksi ja ylipäätänsä sääntöjen uudistamiseksi, joita seuraamme silmä tarkkaan. Kiitos, Burkhard Baltz. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Vuosi sitten suurin piirtein Euroopan parlamentti päätettiin täysistunnossa. Me hyväksyimme mietinnön rahoitussääntely inventaarista. Se hyväksyttiin enemmistöäänin. Komissio on suhtautunut tähän myönteisesti ja aloitti pian tämän konsultaatiokierroksensa. Päätös parlamentin päätökset ovat varsin selkeitä sekä valvon ja molemmat valvontaviranomaiset tuntevat tämän asian varsin hyvin. Me halusimme laatia suuren tutkimuksen, jotta tutkittaisiin aikaisempaa sääntelyä ja missä määrin sääntely on ollut tehokasta, kun rahoitetaan reaalitaloutta. Me halusimme tarkastella myös suhteellisuusperiaatetta, suhteellisuutta, mitä tulee kansainväliseen kilpailukykyyn ja missä määrin lainsäädäntö otti huomioon riskiperusteisen lähestymistavan, kun me analysoimme sitten rahoituskriisiä. Ekon valiokunnalle oli hyvin tärkeää yrittää yhteensovittaa eri lainsäädäntöjä toisinsa eri tasolla. Halusimme kuvan kokonaisvaikutuksesta, joka lainsäädännöllä on. Saavutammeko tavoitteemme ja missä taas oli puutteita tavoitteiden saavuttamisen suhteen, mitä piti parantaa. Pohdittiin myös, oliko mahdollisia päällekkäisyyksiä tai oliko lainsäädäntö yksinkertaisesti liian monimutkaista. Euroopan komissio on myös käsitellyt parempaa lainsäädäntöä etukäteisillä ja jälkikäteisillä lainsäädännön arvioinneillaan tai niiden kautta. Minä haluaisin muistuttaa komissiota sen sitoumuksesta tähän. Sitten tässä, kun kenttäkierrosta kyselyä suoritettiin, joka komissio, jonka tuloksia komissio esitteli marraskuussa, niin kuin herra Gualteri sanoi, sen valossa, jota saimme saimme tietää, niin äh, toiminta on ollut riittämätöntä. Komissio on ollut hiukan liian niukka toiminnassaan eikä ole onnistunut korjaamaan puutteita olemassa olevassa lainsäädännössä. Edelleen komissio ei pystynyt esittämään uusia ehdotuksia, joka lisäisi vielä pääomamarkkinaunionin toimintaa ja e- eikä ole pystynyt viemään loppuun pankkiunionia. Tämän kaiken tuloksena pidämme kiinni vaikutusarvioiden merkityksestä, ovat sitten etukäteen tai jälkikäteen tehtyjä. Tällä tavalla voimme taata, että lainsäädäntöehdotukset täyttävät tehtävänsä ja pystyvät luomaan rahoituksellista vakautta ja ympäristön, jonka ihmiset haluavat. Tässä pitää löytää balanssi suurten ja pienten taloudellisten toimijoiden välillä Euroopan markkinoilla. Parlamentaarinen päätöslauselmamme otti esille myös seuraavat seikat. Esimerkiksi olemme sopineet siitä, että tarkistamme säännöllisesti suhteellisuusperiaatteen toteutumista ainakin kerran vuodessa tällainen tarkastus pitäisi suorittaa. Komissio on tehostanut lainsäädäntöä, jota se pitää suhteellisena ekon valiokunta kyllä myönteisesti tällaiseen luetteloon jatkossa, mutta tällä hetkellä me kuitenkin haluaisimme tällaista kattavampaa lähestymistapaa. Haluaisimme laajan lähestymistavan, mitä tulee suhteellisuuden toteutumisen, ja haluamme, että kaikki rahoitukset ovat mukana. On kyse sitten pienistä pankkibokseista tai, tai, tai, tai sitten, jos se liittyy vakuutustoimintaan tai varainhoitamiseen. Paketoinnilla ei ole niinkään merkitystä, vaan loppujen lopuksi meidän pitää pitää silmällä sisältöä. Ja nyt haluaisinkin jälleen käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vedota komissioon, jotta se pohtisi asioita ja varmistaisi suuremman suhteellisuuden. Sitten kolmas asia, jota pidän tärkeänä. Päätöslauselmassamme parlamentti viittasi tällaiseen kolmansien valtioiden järjestelyyn. Tällä hetkellä tämä on varsin Mm, epä yhteensä toimintaa ja on vaikea saada kokonaiskuvaa tilanteesta. Sitten ehdot sille, että kolmannet maat pääsevät sisämarkkinoille. Me säännöt vaihtelevat äh, riippuen lainsäädännöstä tai ajanjaksosta tai poliittisesta tilanteesta. Meidän pitää sopia yhteisistä periaatteista koskien kaikkia vaikutusarviointeja. Näin neuvottelusta tulisi paljon selkeämmät. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan tulevaisuudessa tapahtuvaa Brexit ja iso britannian eroa, eroa. On varsin todennäköistä, että seuraavan kolmen neljän vuoden aikana tämä tulee vaikuttamaan työhömme. Täällä ja vielä lisäisin, että Luonnollisesti hiljattain olemme myös saaneet nähdä huomattavia muutoksia USAssa. Ikävä kyllä komissio ei ole tarttunut näihin asioihin tiedonannossaan ja pahoittelen tätä. Sitten vielä neljänneksi parlamentti omassa päätöslauselmassaan vetosi sen puolesta, että lainsäädäntöprosessi on avoimempaa ja parempaa. Emme nyt puhu pelkästään komissiolle siellä on tietysti lainsäädännössä aina aloiteoikeus. Tällä on myös tärkeä merkitys, kun ajatellaan EUn yleistä imagoa, mutta valvojaviranomaisilla on myös oma roolinsa lainsäädäntöprosessissa. Aikaisemmin meillä on tullut varsin vilkkaita keskusteluja valiokunnassa valvontaviranomaisten kanssa, Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Meillä on kuukausittainen tarkastelukokous. Me olemme puhuneet delegoidusta säädöksistä ja teknisistä standardeista. Kuitenkin vieläkin on ongelma sen suhteen, että mandaattia tulkitaan hyvin vapaasti valvontaviranomaisten toimesta. Erityinen ongelma on silloin, kun keskustellaan, tai siis näitä luonnoksia esitellään komissiolle, mutta ei parlamentille erilaisista teknisistä säännöksistä. Ja silloin lainsäätäjä ei pysty suorittamaan valvontatehtävänsä ajoissa, jos näitä tietoja ei tänne parlamenttiin tule. Se ei aina ole siis vika kuitenkaan komission tai valvojen viranomaisen virhe, kyllä minä sen tiedän, mutta Andrea Eria olen kuitenkin varma, että yhdessä ESMA eläkeviranomaiskollegoiden kanssa voidaan tarttua näihin ongelmiin, jotka olen ottanut esille. Tiedän, että pankkiviranomaiset eivät tästä juurikaan voinut viime aina syyttää, mutta muut viranomaiset kyllä ovat esittäneet sellaisia tapauksia, että ikävä kyllä on ollut jo tiettyjä yhteenottoja meidän välillämme. Ja vielä lopuksi olen erittäin tyytyväinen, että voimme keskustella Euroopan komission kanssa Euroopan pankkiviranomaisen johtajan läsnä ollessa ja tietenkin kansallisten parlamenttien kanssa. Hyvät kollegat, niin kuin te voitte nähdä, meillä on komission kanssa hyvinkin vilkasta kanssa vuoro puhelua samoin valvojaviranomaisten kanssa. Euroopan rahoitusmarkkinoilla on monia eri tasoja, eri lainsäädäntöjä, eri vastuita. Ja tämä kaikki toimii vain, jos kaikki tekevät yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Also to... Kiitos myös Burkhard Paltsille. Nyt voimme käynnistää keskustelun. Meillä on puhujalista parlamentaarikoista. Ensin Rabien Keller, EPP Ranska. Merci beaucoup, euh, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät herrat, jos sallitte, niin haluaisin keskittyä omassa puheenvuorossani Brexitin seurauksiin. Herra Ugo Bassi ja puheenjohtaja, te nostitte esille jo haasteita, erityisesti johtaja Enria te mainitsitte sen, että on vaara äh, siitä, että pääomamarkkinat sirpaloituvat, ja näin näyttäisi olevan ainakin ulkomailta katsottuna. Äh, yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat hiljan todenneet, että he äh, luopuisivat tästä yhteisön laajuisesta toimiluvasta mahdollisesti. Eli siellä on sitten alakohtaisia sopimuksia haluttu suosia tuotekohtaisia sopimuksia. Eli ei tätä yhteisön laajuista toimilupaa, vaan ikään kuin kolmas valtio olisi tämä asema. Ja tämä olisi aivan erityinen järjestely yhdistyneen kuningaskunnan osalta. Mikä on teidän näkemyksenne siitä periaatteesta, kun ajattelemme Euroopan laajuisia rahoitusmarkkinoita 28 tai sitten 27 jäsenvaltion kesken? haluamme kuitenkin, että yhdistynyt kuningaskunta säilyttää uskottavuutensa ja myös vakautensa rahoitusmarkkinoilla. Eli mitkä ovat ne tärkeimmät kysymykset, joista neuvotellaan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, jotta voidaan varmistaa näiden markkinoiden turvallisuus? Kysehän on siitä, että sitten brittien oikeudet myöskin toteutuisivat. Kiitos. Thank you, Paolo Guerrieri. Kiitos, Paolo Guerrieri, Italiasta Yes, thank you very much. Kiitos. Kiitos paljon. Kaikki panelistit ja useimmat katsovat vakaasti, että pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni kysymykset ovat oleellisen tärkeitä. Näin voimme tuottaa julkisia yhteisiä hyödykkeitä Eurooppaan. Me tiedämme kuitenkin, että pankkiunioni ei ole suinkaan valmis ja pääomamarkkinaunioni hanke on vasta varhaisessa vaiheessa. Viivästykset tällä alalla ovat hyvin vaarallisia ja ne voivat synnyttää riskin jopa euron elonjäännen suhteen. Eli nyt todella kiireellisesti tarvitaan toimia nyt esillä on joitakin vaihtoehtoja. Ensinnäkin pankkiunioni. Aivan niin kuin on sanottu ja toistettu, sehän on vasta puolessa välissä hankkeena. Meillä ei ole turvajärjestelyä kriisin ratkaisukriisin yhteydessä eikä myöskään yhteistä talletussuojaa. Kehitys muutama kuukautta sitten sitten on aiheuttanut erityistä huolta. Eli jos jäsenvaltio joutuu vakavaan kriisiin ja yksittäinen jäsenvaltio sitten eh, joutuisi tällaiseen kriisiin yksin, niin näinhän on tapahtunut jo vuonna 2009 ja 2010, ja tällä oli paljon kielteisiä vaikutuksia. On hyvin tärkeää korostaa sitä, että eurooppalainen talletustakuu tulisi saada valmiiksi. Meillä on komission lainsäädäntöehdotus, meillä on olemassa olevat takuusuojajärjestelyt, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että kriisiratkaisumekanismi todella toteutetaan ja kriisiratkaisurahasto pääomitetaan. Tämä on oleellisen tärkeää, kun halutaan varmistaa, että meillä on kunnollinen sijoittaja mm, vastuu bail-in ratkaisumahdollisuus. Tätä kautta voidaan myös rahoitusmarkkinoita vakauttaa silloin, kun bail-in ratkaisu ei ole riittävä. Jos katsomme pankkikriisien historiikkia, niin on aivan selkeää, että rahoituskapasiteetti tällä hetkellä tässä kriisiratkaisurahastossa on riittämätön ja se voi olla riittämätön myös tulevissa kriisitapauksissa. Haluaisinkin kysyä, olisiko mahdollisuus vahvistaa tällaista mekanismia. Eli luotaisiin Euroopan tasolle tällainen turvajärjestely, jonkinlainen vakausmekanismi, jonkinlainen vastuu, joka toimisi eh, kriisiratkaisurahastossa jonkinlaisena viimekätisenä eh, turvajärjestelynä. Ja näin pankkiunioni olisi vakaammalla pohjalla ja se olisi myös eh, vastustuskykyisempi häiriöille. Jos olemme vakausmekanismikehityksestä samaa mieltä, niin sen tulisi kulkea rinta rinnan myös vastuuvelvollisuuden kanssa. Tämä sisältää myös EU-tason lainsäädännön. Haluaisin kysyä panelisteilta, mitä mieltä he ovat siitä mahdollisuudesta, että löydettäisiin tämän tyyppinen ratkaisu ongelmaan, kun ajattelemme euroaluetta tänä päivänä. Meillä ei ole tehokasta, toimivaa turvajärjestelyä, kun kyse on mahdollisista tapahtumista. Emme tietenkään eikä toi, toivo, emme toivo minkäänlaista rahoituskriisiä, mutta sellainen voi syntyä. Westlund. Kiitos. Westlund Ruotsista sd ryhmästä Kiitoksia kovasti puheenjohtaja on erittäin tärkeää, että, että näin aikoina että pää, pääomat liikkuvat siinä, kun ihmiset ja tavaratkin vapaasti. Ja tietenkin katsoa sitten, että tätä on tukemassa riittävä sääntelyverkosto. Ja ajatella juuri tätä sääntelyverkostoa, joka on voimassa tuennoin, mutta että mm, ja haluan tästä nostaa yhden seikan esille, että sitä on mietitty ihan liian vähän, mitä muilla sektoreilla pitäisi <clears throat> tehdä esimerkiksi sääntelyn purkaminen. Ruotsissa, Ruotsissa on, on suuret in, äh, instituutiot, jotka, jotka, jotka hoitavat näistä, näitä, äh, tietenkin nämä rah, rahamarkkinoita suuremmassa ajan, he, niillä on riittävät osastot ja riittävät resurssit sit näitä, näistä pienistä, näistä suurista sääntelybyrokratian taakoista selviää, mutta ei pienillä pankeilla sellaisia ole. Siellä on huomattavan suuret rasitus sitten näillä. Ja, ja, ja, ja komission, äh, komission esitys, entiset vaan mutkistuvat sitten parlamentissa ja, ja tulee enemmän ja enemmän taakkaa näille pienille äh, äh, pienille pankeille. Kilpailukysymysten kanssa olen aiemmin tehnyt töitä ja, ja kaikin tavoin olemme pyrkineet sitten tietenkin parantamaan tätä sääntelyä mutta ei ole oikeastaan mitään sitten tällä äh, kilpailuneuvosto teki, koska, tekee, koska sitten muualta taloudesta tulee sitten mm, yhä uutta säädöstöä ja sääntelyä äh, näiden äh, toimijoiden rahoitukseksi. Eli minä peräänkuulutan vakaata järjestelyä, järjestelmää pääomien liikkumisen helpottamiseksi ja millä tavalla voitaisiin sitten näitä hyvin tiukkoja sääntöjä siltä osin väljentää, etteivät ne estäisi tätä pääoman liikkumista. Kiitos. Thank you. Kiitos. Mikkel Viekas Euroopan parlamentista, kuoryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen. En kylläkään äh, kenellekään yksittäiselle panelistille, vaan pikemminkin koko paneelille. Kyse on siitä näkymästä, joka nyt on edessämme kokonaisuutena. Toimimme kontekstissa, jossa luomme pankkiunionia. Ja koko ajatuksenahan piti olla se, että käsittelisimme niitä laitoksia, jotka ovat liian suuria kaatumaan, mutta käytännössä, miten tässä on käynyt, Keskittymistä pankkisektorilla on tapahtunut entistä enemmän ja tilanne on heikentynyt juuri niissä kysymyksissä, joita halusimme parantaa pankkiunionin kautta. Tämä ensimmäisenä toteamuksena kysymyksenä. Ja toiseksi tässä on otettu takapakkia oikeastaan suhteessa tilanteeseen ennen rahoituskriisiä. Ajatuksenahan piti olla se, että aset, tällä säätelyllä parannettaisiin tilannetta, mutta nyt näyttää siltä, että todella palataan taaksepäin. Kun katsotaan pankkialan sääntelyä esimerkiksi, niin yritämme varmistaa sen, että pankit ovat kilpailukykyisiä suhteessa Yhdysvaltain pankkeihin. Tämä näyttää olevan prioriteetti. Ja Sitten kun ajatellaan arvopaperistamista, erilaisia tuotteistamisia, niin nehän olivat yhtenä syynä tähän kriisiin ja nyt ne ovat taas uudelleen e, edessämme. Eli horisontissa on kyllä aika synkkiä pilviä ja tämä vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen. Minä olen huolissani siitä, että mitä nyt teemme luo jo pohjaa tuleville rahoituskriiseille, jotka ovat vielä suurempia kuin 2007-2008 kriisi. Thank you. Um... Kiitos. Kristos sai kuras, Kreikka, EPP. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten todettua, hankkeet, käsillä olevat hankkeet ovat hyvin mm, kunnianhimoisia. Pankkiunioni ja rahaliitto Kreikan puheenjohtajakaudella 2014 saimme jo pankkiunionin kaksi pilaria rakennetuksi, mutta kolmatta edelleenkin uupuu. Eli, eh, eli tällaisen EUn toimiva, toimiva EU-laajuinen talletussuojajärjestelmä, joka voisi sitten täydentää kansallisia järjestelyjä. Ja tämän järjestelyn pitäisi eh, perustua komission 2015 ehdotuksille, eikä niille jotka, ehdotuksille, jotka ovat aivan liian byrokraattisia ja raskassoutuisia kaikille toimijoille. Me kannattaisi eh, ottaa eh, huomioon eh, koko joukko uusia lainsäädäntöehdotuksia, jotka noudattelevat kansainvälisesti hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä, jotka sitten omalta osaltaan sitten parantavat Baselin järjestelmän riskien minimointitavoitetta ja siinä mm, esiteltyjä keinoja. Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää tietenkin tässä ja tavoitteiden ja määrien pääomavaatimusten pitää olla realistisella pohjalla. Toki, ja sen lisäksi tarvitsemme riittävät pohjat sitten tällä pääomaunionitella, jotta voidaan sieltä kautta sitten rahoittaa yritystoimintaa, pk-sektoria aivan erityisesti ja äh, äh, hyvinkin pank- äh, pankkirahoituspohjaisissa maissa nämä organ yritykset ovat jo aikamoisessa pulassa jos ajattelemme sijoittajasurvaa, sijoittajasuojaa, se on, e, e, sitä on tärkeää edelleenkin kehittää myös. Kiitos. Thank you. Joao Gala- Kiitos. João Calamba, ACT. dia. Hyvää huomenta. Minulla on kaksi kysymystä herra Andrealle Euroopan pankkiviranomaisesta. Haluaisin jatkaa siitä, mitä italainen kollega aiemmin sanoi että siitä, että ollaan puolessa välissä matkaa. Emme ole onnistuneet viemään loppuun saada samaan aikaan yhteistä varatumisjärjestelyä ja talletussuojajärjestelmää. Kysymykseni kuuluu, tällä hetkellä me puhumme siitä, miten pitäisi edetä, ja tässä meidän pitäisi tehdä lisää, asettaa lisäpääomavaatimuksia erityisesti, jos painotetaan velan osuus pankkien pääomissa siis yksi omaisuuserä luokka saisi erilaisen painoarvon, painotuksen, ja tämä tarkoittaa sitä, että sitten myydään näitä arvopaperistoja tuotteita. Miten tämä kaikki sitten vaikuttaisi? Jos meillä on lisää pääomavaatimuksia ja tämän julkisen velan riskipainotuksen tuloksena perustaa tällainen Euroopan laajuinen äh, omaisuusluokka. Kaikki pankit tarvitsevat jonkinlaisia riskittömiä varoja, jotta ne voivat toimia. Jos tämä sitten ei ole julkista velkaa, niin mikä voi korvata valtion velan roolin tässä? Herra Enria, te puhuitte äsken järjestämättömistä lainoista viimeistä. Jos teillä on rahasto, joka osaa tietyn mä, ostaa näitä järjestämättömiä lainoja tietyn määrän, niin kuka sitten maksaa tämän pankkeille, jos se johtuu pääomatappioihin, joka on huomattava. Miten tämä vaikuttaa? Miten tämä vaikuttaa pääomaan? Maksavatko pankit itse tämän? Tämä voisi vain myötävakauttaa, myötävaikuttaa siihen, että pankkisektori muuttuu entistäkin epävakaammaksi. Ja vielä lopuksi Ellen ehdotuksenne, jonka teit ymmärrän, se oli henkilökohtainen ehdotus, eikä sitä pidä nähdä institutionaalisessa mielessä, mutta te puhuitte siitä, että va- puhutaan tähän järjestämättömään lainan kysymykseen pankissa, ne konsoli- yhdistettäisiin tavallaan, konsolidoitaisiin, mutta sanoit, että ne väliaikaisesti tavallaan varastoitaisiin, jos ymmärrän nyt teitä oikein. Onko tämä vain keino lykätä tätä ongelmaa eteenpäin ajassa, eikä olekaan mikään varsinainen... Kiitos. Nyt kuulimme oikein hyödyllisiä puheenvuoroja ja kysymyksiä. Ehdotan, että annamme puheenvuoron panelisteille ensimmäistä kierrosta silmällä pitäen, mutta pyydän teitä puhumaan lyhyeksi. Meillä on vielä toinen kierros ja täytyy lopetella kello 13. Yeah, Kiitos. Suurin osa kysymyksistä oli eh, herra Enrialle, joten ensimmäisellä kerroksella voin puhua lyhyesti. Suhteellisuus on mainittu usean kertaan ja voi varmistaa, että me perehdymme tähän aivan todella kattavasti. Pankkien osalta suhteellisuus, siis sääntöjen suhteellisuus, vakuutuslaitokset on huomioitu ja myös omaisuuden hoitoyhtiöt on huomioitu. Eli yritämme todella tässä tärkeässä kysymyksessä mennä eteenpäin. No, kiireellisyys. Me yritämme tehdä parhaamme komissiossa. Tehän kaikki tiedätte, että lainsäädäntödynamiikka EU-ssa on aika lailla monimutkainen. Tämä johtuu järjestelmästä, joka meillä on käytössä. Joskus vaaditaan hieman pidempään kuin mitä mekin haluaisimme. Brexit-asiaa en voi kommentoida muuta kuin sanomalla, että en voi siis sanoa, mikä on minun näkemykseni siitä, mihin neuvotteluissa keskitytään. On aivan mahdotonta ennakoida, ennustella tätä, mutta meille on hyvin tärkeää omasta näkökulmastamme pääomamarkkinoiden ja unionin kannalta, että jos ja kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin, niin on entistä tärkeämpää – muille 27 jäsenvaltiolle kehittää pääomamarkkinaunionia omissa kotimaissa ja varmistaa, että syntyy integroidut 27 jäsenvaltion markkinat. Teknisestäkin näkökulmasta käsittelimme sitä, että pääomamarkkina unioni on entistä tärkeämpi Brexitin yhteydessä. Sitten herra Enria. Well, thank you. Well, a lot of, uh, Kiitoksia. Tässä tuli mielenkiintoisia kysymyksiä paljon. Ne vaatisivat kyllä paljon aikaa. Yritän nyt mennä ripeästi eteenpäin. Ensinnäkin varainhoito yrityksistä, viimeinen kommentti. Tässä idea on se, että luonnollisesti jos pankilla on nämä varat kirjoissaan ja hinta ei heidän tulosta arvoa. Heidän, he käsivät tämän tappion ja valvojien täytyy pakottaa niitä ne toimimaan, koska muutoin jälleen kerran sopeuttaminen ja puolivälin tämä oli hyväksi pankeille eikä erityisesti pankin asiakkaille. Jos sitten käy niin, että että ehdotus ei ole siinä, että lykätään tätä eteenpäin, vaan pyritään tunnistamaan, että tällä hetkellä on tehokkaat jälkimarkkinat ja jos nämä omaisuudet kootaan yhtä, niin huomenna voidaan saada aikaan tehokkaammat jälkimarkkinat, jossa hinnat ovat tehokkaammat kuin tänään, joten avain, avaimena on saada siltä aikaa näiden kahden välillä, että pankit voivat tällä hetkellä myydä hinnalla, joka heijastelee tehokkaita markkinoita. Sitten kun päästään tähän seuraavassa vaiheessa, ei kovin kauan saa kuluttaa hän yli kolmea vuotta, niin silloin pankit joko saisivat korvauksen, jos pankki on korkeampi kuin aiempi, tai, tai sitten käsivät tappiota. Ja tässä tapauksessa jälleen kerran tämä on ihan standardi toimintaa kilpailupolitiikan kannalta katsottuna. Silloin tämän pitää tarvitaan valtion tukea, jos pankki ei pysty tätä asiaa itse hoitamaan. Ja tämä prosessi pitää läpikäydä ja tämänhetkiset puitteet, mit, mitä tulee BRRD-direktiiviin ja valtion tuki, niitä pitää soveltaa siinä. Tämä kokonaisrakennelma, joka meillä on tässä mielessä, tehdä tämmöiset, ja saada tämmöiset puitteet toimimaan, mahdollista tällainen silta yhteys sen välillä, että saadaan aikaan tehokkaammat jälkimarkkinat, jolloin, jolloin näitä omaisuuseriä voidaan myydä hintaan, joka heijastelee niiden todellista taloudellista arvoa. Sitten pankkiunionin loppuun viemistä sanoisin, että minä kyllä ymmärrän paineen sille, että vietäisiin loppuun nämä jälkiosat, joista vielä keskustellaan, mutta ei nyt pitäisi kuitenkaan aliarvioida sitä, mitä on saavutettu tähän mennessä. Nimittäin valtavia asioita on toteutettu. Ensinnäkin tunnustettu, että on ollut ongelmia omaisuuden laadussa, on pyritty integroimaan prosesseja, viety järjestelmää eteenpäin ja on integroitu valvontaa Esimerkiksi talletussuojajärjestelmät pitkän aika, pitkällä aikavälillä olisivat tärkeä osatekijä. Tätä rakennelmaa olemme aikaisemmin nähneet, että ö, talletukset virtasivat maasta ulos, ja tämähän ei ole hyvä asia pankkijärjestelmälle tietenkään. Pitää muistuttaa itseämme kuitenkin siitä, että toiset elementit, jotka ovat jo mukana täällä järjestelmässä, sen pitäisi saada tämä seuraava vaihe paljon todennäköisemmäksi. Ei haluta sellaista tilannetta varmastikaan, missä itse asiassa pankit tarvitsevat julkista rahoitusta, pääomitusta tai jopa talletussuojan käytön pitäisi olla poikkeuksen toimi, koska pankit ovat paremmin pääomitettuja tällä hetkellä ja koska meillä on tällaisia bailin järjestelyitä, jotka saavat sijoittajat äh, vastuuseen. Me olemme nyt jo paljon paremmassa ja turvallisemmassa paikassa kuin vielä muutama vuosi sitten. Ehkä vielä yksi kommentti, anteeksi, että puhun nyt näin. Mm, ehkä, anteeksi, jos en ole vastannut kaikkeen mutta tämä li- kysymys liian monimutkaista lainsäädännöstä. Haluaisin todellakin kiinnittää huomioon nyt siihen seikkaan, että alun perin lähdimme liikkeelle Basel 1. Siinä oli kai 40 sivua, hyvin yksinkertaista. Siellä pyrittiin, mitä sitten tapahtui, josta pystyy kiertämään nämä, nämä säännöt. Pankit kehittivät varsin monimutkaisia tasejärjestelyitä, arvopaperistamista ja niin edelleen kiertääkseen, kiertääkseen nämä säännöt he haluttiin pitää kiinni markkinoiden kehittymisestä ja sen takia sääntelynkin piti tulla monimutkaisemmaksi. Sitten pääomavälineet olisi helppo sanoa, että hyväksymme vain oman pääoman, mutta mehän tiedämme, että on varsin paljon monimutkaisempia, hienovaraisempia rahoitusvälineitä. Ne pitää ottaa huomioon lainsäädännössä ja tämän takia lainsäädäntö on monimutkaista. Monimutkaisuus lainsäädännössä seuraa markkinoita enemmän kuin synnyttää sitä. Ja ja tietysti tämä onkin ihan pätevä kommentti, joka tuli oikeastaan esille useimmista puheenvuoroista. Nimittäin tässä tarvitaan suurempaa suhteellisuutta, kykyä välttää sen, että liian monivutkaisuus aiheuttaa taakan pienemmille pankeille noudattaa sääntöjä. Ja kun puhutaan fintech-rahoitusteknologiasta ja siihen liittyvästä sääntelystä, on, olisi tällainen digitaalinen sääntökirja tavallaan, joka mahdollistaa sen, että pankit voivat valvita, mikä niiden liiketoimintamalli on, minkä riskin ne ottavat, mikä niiden taserakenne on. Ja sitten valitsevat ne säännöt, joita voidaan soveltaa niihin. Näin jo on, ja puhutaan raportoinnista. Pankkien pitää täyttää 10 prosenttia raportointivelvoitteesta. Öö, pankkidirektiivin mukaisesti. Jo nyt on paljon suhteellisuutta järjestelmässä. Meidän pitää tämä tehdä helpommaksi pankeille ymmärtää, miten mikä niitä koskee. Sitten vielä lopuksi lyhyesti heilahtaako heiluri nyt takaisin sääntelyn purun suuntaan. Kuulemme tästäkin ikävä kyllä varsin paljon myös muissa oikeudenkäyttöalueissa, erityisesti USAssa. En kuitenkaan usko, että näin oikeastaan on. Esimerkiksi arvopaperista, arvopap- peristämisehdotuksen yhtälä. Halusimme muokata ehdotukset niin, että voimme uudelleen saada aikaan toimivat arvopaperimarkkinat paljon turvallisemmalle pohjalle. Tämä haluttiin poistaa moni, monimuotoisuutta, liiallista velkaantumista, selkeää näkyvyyttä äh, omaiserien laatuun. Ja tämä ei kyllä tarkoita, että heiluri heilahtaisi jälleen kriisin suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio. Eh, haluan eh, yhtyä siihen, mitä Andreen eh, äsken juuri totesi. En minä ainakaan näe mitään tummia pilviä Euroopan taivan rannalla tällä haavia, mitä tulee sääntelyn purka, purkamiseen pikemminkin päinvastoin. Hmm. Äh, ei tässä voi mikään heiluri ole toisen suuntaan helahtamassa suinkaan. Ei sen, siitä, siitä voi olla kysymys. Minun mielestäni tämä muutoksen tuulet ovat ihan selkeästi astettavissa ja ajatellen näitä äh, poliittiset tapaamiset ovat tässä vielä entisestään hyödyksi. Mutta jos ajatellaan tätä, tätä muutamien äh, menneiden vuosien intensiivistä toimintaa, Äh, puhutaan vaikka meidän työstämme täällä, missä tuohon, mitä tulee rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn, tämä äh, istuu aika, aika, aika hyvin y, y, y, tämän äh, nykyisen rahoitusmarkkinalainsäädännön tavoitteiden kanssa, mitä Uko Bassi äsken totesi. Minun mielestäni Äh, tämä on äh, äh, tärkeä, tärkeä hanke, sitä ollut rahaliittoa pankkiunionia ajatellen. Se on yksi merkittävimmistä piirteistä, joka sitten tulee määrittämään Euroopan unionin Dombrovskis, nykyisin vastuussa tästä oleva komissaari, on omissa toiminnoissaan rahoitusmarkkinakomissaarina antanut sille niin paljon puhtia kuin hänen vallassaan on. Minun mielestäni me, me, meidän eh, pitää oivaltaa itsekin, miten välttämätön tämä on. Tähän yksi asia vielä täydennykseksi, mikä on minulle henkilökohtaisesti on tärkeää. Eh, eh, Pääomaliiton pitää olla tietysti Euroopan tarpeisiin, mantereemme olosuhteisiin istua, kun hansikas käteen. Siinä ei pidä sortua siihen virheeseen, että että meillä olisi tällainen äh, fiksu järkevä projekti, jota ajamme äh, kun käärmettä pyssyyn, mutta ei sitten äh, kuitenkaan, kuitenkaan sitten toimi sillä tavalla, kun me haluaisimme, eli että vahvistaisi Euro e-, Euroopan roolia. Tällaisia nämä eivät saa olla tässä vaikuttavin tekijä, jos ajatellaan tämän koko unionin ei loppupeleissä pidä saada sitten ei se saa vaikuttaa niin, että, että, että pankkien äh, rahoitusmahdollisuudet heikkenevät siinä määrin, että sitten taas tormataan uusiin ongelmiin, koska yksi juttu on aina, ainakin varma, että Euroopassa yli 70 prosenttia kaikesta rahoituksesta on pankkien hoteissa ja on sieltä lähtöisin. Ja sen vuoksi meidän pitää ajatella jos äh, äh, näitä Äh, pääomamarkkinaunionina, äh, kun kehitellään, se pitää aina pitää sitä mielessä. Sitten nämä äh, lisä, lisämäärä, lisävaatimukset sitten näille pää, pääom, omille, omalle pääomalle ja näin poispäin. Se on aika mielenkiintoista ja jännittävää seurata. Minä mietin, että kun ajatellaan tätä Baselin nel- neloskierrosta, siitä se, se täytyy ottaa sillä äh, keskustelukierroksella selkeästikin esiin, koska nythän on aika paljon epävarmuutta yhtäältä sitten, mitä toinen markkinaosapuoli Yhdysvallat aikoo oikein tehdä. Siinä on sitä verhoa suuri epävarmuus. Ja meidän pitää tietenkin tässä yhteydessä sitten miettiä uudestaan näitä pääomavaatimustasoja. Se on Brexit sitten kauniiksi lopuksi vielä. Tässä on, ihan ihan otetta Kellerin, edustaja Kellerin Ranskasta kysymys. E, eli mitä kiinnostusta markkinoilla tätä asiaa kohtaan on? meillähän pitää tietysti myöskin Euroopan unioni ja nämä rahoitusmarkkinat jäävät myöskin Brexitin jälkeen tietenkin toiminta. toiminta. Ja täytyy sitten yhdistyneen kuningaskunnan kanssa näistä asioista neuvotella varmaankin tämän Brexitin jälkeenkin Wall Street jää, vaan London City jää siis merkittäväksi valuutta- ja rahoitusmarkkinakeskukseksi. Se on ihan, ihan selvää, sitä pitää sitten miettiä. Jos ajatellaan vaikka näitä elo clearing-järjestelmiä, on aika hankala tässä lähteä nyt kuvittelemaan, että että tämä, tämä sitten enää Lontossa voisi ihan en, en, entisellään jatkua. Sitä on nyt vaikea nähdä, jos yksi maa on kokonaan irti pudonnut kelkasta. Last five speakers. Viimeiset viisi puhujaa. Enimmillään kaksi minuuttia puheenvuoroja pidän. Pyydän teitä käyttämään Ralf Brinkhaus, EPP Saksa. Ja, Herr Vorsitzender, ganz niin, kiitos puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset Saksasta. Kolme teemaa. Ensimmäinen teema, sääntely meillä on tällä eh, pankki eh, ilman eh, maisema aika, aika tiivis, täytyy vaihtelua suuria ja pieni pankki ja täytyy huolehtia siitä, että tässä puhutaan sitten suhteellisuusperiaatteista kysymyksiä. Ei voi edellyttää sitten, että, että pienet pankit reunoittelevat samalla tavalla ja samalta pohjalta kuin, kuin suuret pankit. Pienet tässä sitten ja selvästi poljetaan. Sitten on tärkeää Saksassa hyväksyä, että meillä pitää olla vielä tämä kolmaskin pilari siinä, eli näitä, tämä pääomittaminen. Me usko, katsomme, että tämä ensimmäinen ja toinen pilari eivät ole meidän mielestäni vielä niin varmasti ja tukevalla pohjalla kuin voisi olla. Meillä on tässä muutama tekninenkin ongelma. Ensinnäkin se, että, että äh, Eli esimerkiksi että pankkia, pankkia voidaan pääomittaa vielä, niin kuin, niin kuin valtion tuolla sitten ajatellaan myöskin, ajatellaan näitä riskien, riskien arviointaa suhteessa sitten tähän pääomittamiseen ja siitä, miltä, miltä suunnalta se tulee. Meillä on koko joukko pankkeja Saksassa, on paljon sellaisia järjestelmättömiä luottoja edelleen liikkeelle markkinoilla. Tässä voidaan tietysti sitten voidaan nämä ikään kuin sosialisoida sitten yhteiseen, yhteiseen roskapankki rahastoon, roskalainaosastoon pikemminkin. Me, meillä on sellainen järjestelmä olemassa, että, e, e, eli että, että, että, että, että valtio voi sitten puuttua tällaisen järjestelmän luottojen heikentämään pankin tilanteeseen. Sitten vielä näihin järjestelmättömiin luottoihin minä pelkään, että, että, että tässä ei välttämättä ymmärretä omaa riskiä niin, niin, niin pitkälle, niin hyvin, hyvin kuin voisi olla mahdollista, ei voisi olla toivottavaa. Sen vuoksi sitten roikutaan kiinni näissä näissä roskalainoissa, niin, niin tässä voidaan eh, hyvä, eh, jotkut väittävät, että näinhän se onkin, että pankit olkoot vastassaan sit vastossa lainotuksestaan, se voi tietysti ollakin, mutta minusta kuitenkin suhtaudumme tähän lähtökohta näkökulmaan hyvinkin kriittisesti. Thank you. Um... Kiitos. Enrico Priaco Dias, Portugalin ACD. Boa tarde. Eu tinha três... Hyvää iltapäivää. Minulla olisi kolme pikakysymystä teille. Ensinnäkin valtion joukkolainamarkkinoista. Minkälaisia vaikutuksia tällä on pää, pankkien pääomavaatimukseen, ei pelkästään euroalueella, vaan koko Euroopan unionissa? Tällä hetkellä pääomavaatimuksista aiheutuu paljon painetta. Ja ihmiset puolustavat tätä sen takia, että se on tärkeää Euroopan unionin pankkisektorin vakauden kannalta. Samanaikaisesti me emme ratkaise pankkiunionin rakenteellista ongelmaa. Meillä on kriisiratkaisurahasto ilman riittäviä turvajärjestelyjä ja sitten meillä on talletustakujärjestelyt. Jos tämä kaikki kootaan yhteen, niin syntyy tilanne, jossa kaikki haluamme sellaisen tilanteen, että veronmaksajat eivät joudu pankkikriisin kustannuksia viime kädessä maksamaan. Mutta tällainen haave ei kuitenkaan toteudu. Jos katsotaan vaikkapa Portugalia jäsenvaltiona, niin aina, ja, äh, aina veronmaksajat joutuvat viime kädessä maksamaan pankkikriisit. Ja on hyvin vaikeaa arvioida tehtyjä päätöksiä, jos kriisiratkaisuviranomaiset ja EKP tekevät päätöksiään. Mitä me voimme tehdä? jotta valvontamahdollisuuksia näistä päätöksistä lisätään ja miten voimme nopeuttaa näiden pankki, se, pankkiunionin pilareiden täytäntöönpanoa? Ja toiseksi halusin vielä korostaa erästä seikkaa, joka liittyy tähän esite direktiiviin. Portugalissa euroopan valiokunta – hyväksyi tämän ehdotuksen. Mutta samanaikaisesti pantiin merkille, että esitedirektiivi ja sen tarkastelu ei ole riittävän tehokasta, jotta velka- ja pääomamarkkinoita voitaisiin todella toteuttaa myös pk-yritysten kannalta. Meidän olisi pitänyt tehdä paljon enemmän, niin olisimme voineet tehdä enemmän. Sen takia kysynkin, eikö tässä mennyt tilaisuus hukkaan käynnistää uudelleen pääoma markkinaunionit tärkeänä välineenä myös PK-yrityksille. Tämä olisi vaihtoehto pankkilainoille. Thank you. Kiitos. Kerosimos, Palluras, Kreikka, Gue. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Pankkiunioni ei ole mikään alakart-hanke. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä takaisi asian kaikille jäsenvaltioille. Se vakauttaisi eurooppalaisen pankkijärjestelmän, enkä ku, eikä varmastikaan kukaan tästä voi olla eri mieltä. Joten meidän pitää edistyä asiassa kolmannen pilarin kohdalla. Ja tähän pitää liittää konkreettinen aikataulu. Edis talletussuojajärjestelmän pitää tulla voimaan seuraavan kuuden vuoden aikana niin, että pienet ja keskisuuret tallettajat saavat suojaa niissäkin järjestelmissä, joissa on vaikeuksia. Meidän pitää tehdä talletukset turvallisiksi ja pitää olla tarpeeksi varoja, että voidaan reagoida, mahdollisiin järjestelmäriskeihin. Sitten pitää myös muistaa, hyvät kollegat, että eri pankkijärjestelmissä on eri asteisia suojajärjestelmiä, talletussuojajärjestelmiä silloin siirretään pääomaa etelästä niin sanottuun turvalliseen Pohjolaan ja tämä aiheuttaa myös uusia likviditeettiongelmia. Jos kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi, silloin pankit, jos ne voivat toimia normaalissa puitteissa, voivat harjoittaa normaalia liiketoimintaansa, niin kuin puheenjohtaja sanoi, voivat lainottaa yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä. Ja vielä yksi kysymys lopuksi. Mitä, mitä olette mieltä Edisin aikataulun myöhästymisestä ja siitä seikasta, että jotkut pankit haluaisivat lopettaa koko hankkeen? Thank you, David. Kiitos, David Coburn. Euroopan parlamentti FDD. Kiitoksia, Kaltieri pankkiveronosen puheenjohtaja Enri, että, että EU-markkinoihin suhtaudutaan kielte, kielteisesti Hongkongissa, se nyt yllätä tietenkään, yllätä tietenkään Brexitin jälkeen. Mutta täytyy todeta, että EU-ylisääntelijänä on periaatteessa menossa ihan väärään suuntaan. Ole, ole Oletteko miettineet, että, ettei kannata ollenkaan sorkkia liike-elämän asioita? Hoitakoot itse ää, asiansa. Ää, jätetään se kansallisvaltioiden, koska ylisääntely tukehduttaa markkinat. Siksi markkinat ovat siirtyneet Iso-Britanniaan kevyesti säädelty siltä osin, niin että Brexit tulee tätä vain entisestään kiihdyttämään tällainen keskittäminen, keskittäminen keskitetty päätöksenteko on vaarallista. Jos on jossain kriisi, niin jotkut pankit sitten joissakin maissa jäävät pystyyn, kun niillä on erilaiset toimintamallit. Jos on, ovat kaikki ihan samalta pohjalta toimia, silloin, silloin, silloin, silloin kaatuvat, hukkuvat ja uppoavat siinä kun Titanikin jos siellä olisi yksi laipio jäänyt ehjäksi siinä, lisää ehjäksi siinä Titanikissa, ei sekään olisi uponnut. Isossa Britanniassa pankit e, e, muualla maailmassa eivät ole ylisäänneltyjä. Et siksi, siksi pärjäävät paremmin. Yhä, euroalueen maiden taloudet ovat todennäköisimpiä romahtamaan kuin monen, muun, monen muun. Siksi lisäintegraatio on, on vaarassa. Britannia on lähdössä EU-sta e, e, välttääkseen tämän tällaisen integraation e, innon. Ei, mutta emme me halua portaille mitään, mitään kerjäläistäkään. Että, miettikääpä nyt vähän eri teitä, eri tavalla kuin tällä haavaa teette. Thank you, last speaker. Kiitos, viimeinen puhuja, Portugalin Kue. Obrigado, Presidente. No- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kommenttia. Ensin Portugali. Se on ollut tavallaan laboratorio, koelaboratorio kun on käsitelty pankkien kriisin ratkaisua. Sama koskee valvontaviranomaisia. Kumpikaan näistä prosessista ei oikeastaan ole osoittanut, että ne ovat jotenkin kansasta etua silloin, kun pankki kaatuu, etu konkurssin silloinkin vielä julkista interventiota tarvitaan ja ylikansalliset eurooppalaiset toimielimet varmistivat että suuret kansainväliset pankit kantoivat itse tämän va- kaatumista syntynyt ta- tappioon, esimerkiksi Santander. Ei pohdittu kunnollisia vaihtoehtoja. Eikä tämä ole mikään kommunistinen salaliittoteoria, vaan selkeä todisteta siitä, että viranomaisten interventio tarkoitti sitä, että pienet pankit likvidoitiin ja liitettiin sitten suuriin monikansallisiin pankkeihin noin vain. Ja mielestäni tämä sai Portugalin uuteen tilanteeseen. Yritämme estää näitä liian suuria kaatumasta, mutta kuitenkin sitä käytetään pankkiunionia juuri tätä varten. Itse asiassa syntyy yhä suurempia megapankkeja Eurooppaan jatkossa. Ja sitten tämä valvonta-aspekti. Sanotte, että rahoitusmarkkinat ovat kaikkein säännellyimmät markkinat, mutta on myös sanottu, että se johtaa myös suurin, suurimpiin ongelmiin ja suurimpiin kustannuksiin, mitä tulee äh, väestöön ja heidän korvausvelvollisuutensa. Siis huolimatta sääntelykerroksista ja valvonnasta, niin siltikin joudutaan tekemään valinta joko pankkien osakkeenomistajat pystyvät kiertämään näitä sääntöjä ja lainsäädäntöä tai pankit eivät ole kovinkaan kiinnostavia, kiinnostavia sijoittajan kannalta katsottuna, koska tuotto on alha, hyväksymättömän alhaisella tasolla, siis tuottosijoituksille. Kysymys kuuluu, miten rahoitusjärjestelmä voidaan saada palvelemaan taloutta ja talouspolitiikkaa eikä toisinpäin niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Thank you. Now. Kiitos. Nyt panelistit. Onko Bassi, olkaa hyvä. I live, uh, uh, with... Jälleen kerran annan Henrialle ilon vastata moniin kysymyksiin pankkiunionista ja pankeista, joten minä voin keskittyä parin kolmeen kommenttiin. Yksi liittyy raportointivelvollisuuksiin. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Liittyy myös suhteellisuuteen. Hieman täsmällisemmin tästä sanoisin, että toisaalta tänä vuonna me jatkamme kattavaa holistista raportointivelvollisuustarkastelua, jotta todella päästään tähän pakettipolitiikkaan, jos, johon edustaja Baltz viittasi ja jota hän meiltä myös penäsi. Näin siis varmistetaan, että jos tarpeen, niin eh, raportointivelvollisuuksia vähennetään. Sitten fintekkiäkin käytetään valvonnassa. Näinhän jo toimitaan. Me olemme käynnistäneet hankkeen hankkeet datan standardoimiseksi. Tarkoitus on kehittää yhteinen kieli rahoitusalan datan käsittelyyn niin, että raportointikanavia ja kieltä voitaisiin mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistaa ja harmonisoida. Eli käytämme myös teknologiaa tässä työssä apuna. No sitten esite. Tästä aivan lyhyt kommentti. Komission esityshän oli kunnianhimoisempi, tämä vain muistutuksena. Me halusimme korkeamman kynnyksen, jonka alapuolella ei olisi täysin tarvinnut tätä esitedirektiiviä noudattaa, mutta jossakin vaiheessa sitten tätä kynnystä laskettiin. Meidän tutkimuksiemme perusteella edelleenkin tämä on huomattava parannus verrattuna aiempaan tilanteeseen. Ja sitten henkilökohtaisesti päättäisin yleisempään kommenttiin. Ylisäätely, säätelyn purkaminen. Tästä on luonnollisesti eriäviä näkemyksiä. Pyrimmekö me sääntelyn purkamiseen vai onko nyt jo menty ylisääntelyn puolelle? Kertoisin vain faktana sen, että kun olemme pyytäneet tietoja koko tämän alan edustaja Kaartilta, niin tulimme siihen johtopäätökseen, että yleinen käsitys tällä alalla toimivien keskuudessa säätelyn tasosta on aika lailla ok. Eli ei ole mitään selkeää vaatimusta alan toimijoilta äh, purkaa säätelyä tai säädellä enemmän. Sääntelyn taso sellaisena kuin se nyt näyttäytyy, on kutakuinkin ok. Totta kai pankkiunioni täytyy saada valmiiksi ja sen sellaista. Mutta äh, säätelyn taso on kutakuinkin ok. Nyt täytyy säännellä paremmin, ei suinkaan säännellä enemmän. Kiitos. Kiitos. Meidän täytyy päättää kello 13.10 viimeistään, koska tulkaus täytyy ottaa huomioon. Herra Enria. Me first take the question on the... Kiitoksia. Ensin vastaisin kysymyksen, joka liittyy kriisin ratkaisuun ja keskittymi, pankkikeskittymiin ja tähän too big to fail-ongelmaan, niin on tyypillistä ei vain pankkisektorilla, vaan millä tahansa sektorilla – on kyse sitten auton valmistuksesta tai mistä muusta. Kun se sektori joutuu kriisiin, niin silloin on liikakapasiteettia, kun ollaan kriisissä ja kriisistä pois pääsemiseksi tarvitaan keskittämistä ja resurssien vähentämistä. Se, että markkinoilla tapahtuu keskittymistä, ei minun mielestäni ole kielteinen asia. Se seikka, että rajat ylittävää yhdentymistä, konsolidaatio tapahtuu, ei myöskään ole kielteistä, nyt kun ollaan kerran sisämarkkinakontekstissa. Ja Tämä on vain merkki suuremmasta integraatiosta. Sitten liian suuri kaatumaan on oma kysymyksensä. Tietysti sitten, kun siirrytään suuremmasta järjestöstä, pitää, si, tullaan si, suuremmaksi, pitää varmistaa paremmat turvatakuut niihin on pyritty globaalitasolla nyt Euroopassa, jos on suurempi yritys silloin, tarvitaan enemmän pääomaa tarvitaan järjestelmäriski eh, puskureita, lisäpääomavaatimuksia, yksinkertaisempi rakenne, täytyy olla tavallaan hajoitettavissa. Et kuitenkin pitää myös vakuuttua siitä, että kriisissä voi päästä markkinoilta ilman, että tarvitsee veronmaksajien rahaa. Tämä on ollut isoin muutos tähän mennessä, mitä olemme aikaan saaneet. Tätä ei ole vielä testattu, emme todennäköisesti ole vielä niin pitkällä täytäntöönpanossa, mitä tulee näihin suurimpiin rajoitettaviin yrityksiin. Mutta tämä on kuitenkin se suunta ja mielestäni tämä on myönteistä kehitystä. Sitten se kysymys, että kun puhuttiin valtion velasta ja talletusta, kun niin sen edelleen. Ensinnäkin talletussuojajärjestelmä on varsin selvää, että jos on yhden euron talletus jossakin maassa, joka nähdään vähemmän arvokkaana kuin eurotalletus jossakin muussa maassa johtuen e, implisiittisestä valtion osallisuudesta, niin silloin ei saada koskaan tällaista pankkiunionia aikaan. Mielestäni integroitu talletusjärjestelmä on välttämätöntä pankkiunionin loppuun viemiseksi. Komissio on tehnyt omat ehdotuksensa, meidän pitää päästä tänne aikaraja ja puitteet eivät kuulu minulle, minä en voi sitä päättää, mutta tähän loppupisteeksi kuitenkin, kuitenkin pitää päästä. Jotkut puhuvat riskin vähentämisestä ja valtion velkapuolesta. Siis valtion velkakohdalla jotakin pitää tehdä meillä on nolla riskipainottusta, tai oikeastaan ei ole enää tätä tilannetta koskien valtion joukkolainoja, koska monet pankit käyttävät omia sisäisiä arviointeja, ja tämä kyllä toteutuu. Erilaisia lähestymistapoja pankeissa, erilaisia lähestymistapoja eri jäsenvaltioissa. 2011 meidän piti esittää erityinen vaatimus pääomavaatimuksista, jotta pystyttiin tarttumaan valtion, riski, valtion velkariskiin. Se oli todella relevantti kysymys valtion velkakriisin huippuaikana. Tämä asia pitää ratkaista. Työtä tehdäänkin Baselin komiteassa, samoin EU-ssa. Ja tämä on yksi asia, pitäisi vain hoitaa, jos nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, en tiedä, mutta tarvitaan tällainen edistymiskertomus, miten päästään tähän loppupäätökseen. Se on suositeltava sitten vielä sääntelyn määrästä. Ennen kriisiä oli esillä sellainen ajatus, että rahoituskeskukset voisivat houkutella liiketoimintaa laskemalla sääntelyvaatimuksia, mutta tämä ei toimi. Tämän opimme kriisistä, jos vähentää sääntelyvaatimuksia houkutelukseen yritystoimintaan, niin silloin itse asiassa saa kärsiä enemmän, kuin kriisistä lopulta tulee. Ja tällainen oppi varmastikin on opittu suurissa rahoituskeskuksissa, Lontoossa, Hongkongissa. Ne ovat juuri niitä, jotka käyttävät tiukempia pääomavaatimuksia juuri sen takia, että siellä on eniten rahoituksen toimintaa suhteessa kansalliseen BKT, ja siksi tämä on ihan luonteva suunta. Kiitos Burkhard Baltz. se mm. sehr ähm, Ihan lyhyesti vain kolme, kolme asiaa tämä talletussuojaan on jo viitattu pitkään ja todettu, että, siinä, että se olisi hidastumassa. Jotenkin ei minusta ollenkaan. Kyllä siinä edetään aika reipasta tahtia. Pitähän tietysti ensin miettiä, että, että me, ensi, ensimmäiset hankkeet ovat jo toteutumassa. Pitää tietysti vähän miettiä, millä tavalla näitä sitten toteutettaisiin, paitsi paitsi että äh, annetaan, valmistellaan käyttö valmiiksi, niin seuraavana vaiheessa pitäisi tietysti myöskin ottaa ne äh, äh, käyneen. Ja vasta sitten voimme puhua näistä tästä todellisesta talletussuojista. Portugalin kollega tuossa äsken, äsken mainitsi, että on tällainen pankkiunionin tällainen koekka, niin olisi sen, sen rooli ei, ei välttämättä. Niin. Kyllä siellä tietysti käytetään aika tiukkoja, sovelletaan aika tiukkoja sääntöjä eh, tätä, tätä nykyään, mutta eh, et, äh, tässä on tietysti tietyllä, tiettyjä synnytystuskia tämän järjestelmän käyttöönotossa tietenkin ollut olosuhteista johtuen, mutta niin tarkkaan tunnessamaan tilannetta sen tarkemmin. Sitten Coburn, mitä äsken totesi, että, että että, että tämä aikamoinen teesi, kun väitetään, että yritysten siirtohalukkuus iso niin tulee tästä siirtymään entisestä ennestä innokkain, vaikka juuri on helppo että, että kymmeniä tuhansia työpaikkoja häipyy Brexitin johdosta maasta pois. Eli tässä on mielenkiintoista sitten nähdä jo lähikuukausina varmaankin sitten, kun näemme konkreettisesti esimerkkejä siitä, mitä tähän rahoitussektoriin tai tässä tapahtuu ja mitä sitten rahoitussektorilla aivan erikseen eh, tapahtuu. Ja varmaankin eh, varmastikin Lontoosta eh, rahoitustoiminnan keskuksena häviää tuhansia työpaikkoja, mikä on tietysti Äh, ha- harmillista, mutta ei tietysti siitä Coburn niinkään äh, ajatuksia ja liikettä voi pahemmin syyttää. Interesting. Kiitos. Tämä on ollut oikein mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokousosio. Haluan kiittää panelisteja, kaikkia kansallisten ja Euroopan parlamentin jäseniä. Nyt voimme pitää hyvin ansaitun lounastauon. Jatkamme kello 15.00 istuntoa artikla 15 konferenssilla. Kiitoksia. Kokous päättyy.